I think we can start. Me voimme aloittaa kokouksen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, Haluaisin avata näin tämän päiväisen kokouksemme. Marel Korotseski on uusi sihteeristömme jäsen. Hänet lyhyesti esittelisin. Tervetuloa. Uskomme, että yhteistyöstä tulee oikein hyvää. Esityksestä voidaan hyväksyä, jos teillä ei ole vastalauseita siihen. Ei ilmeisesti ole. Ja jos ei ole vastalauseita, niin myös pöytäkirjat voidaan hyväksyä edellisestä kokouksesta. Vastalauseita ei ole, joten siirrymme kohtaan neljä tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa. Annan puheenvuoron valmistelijalle Miltiadis Kyrkoselle. Hän voi lyhyesti lausunnon esitellä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos. Puheenjohtaja puhuu Niin. Hyvät kollegat, heinäkuussa viime vuonna Euroopan komissio antoi tiedonannon otsikkona tavoitteena kulttuuriperintöä koska yhdennetty lähestymistapa Euroopassa. Siinä mietitään, mitä vaikutuksia taloudellisesti ja sosiaalisesti on kulttuuriperinnöllä ja minkälaista strategista lähtökohta voidaan miettiä. Koska olemme myös matkailuvaliokunta, me tartumme aiheeseen, mietimme mitä keinoja on yhdistää ja kulttuuria. Liikennevaliokunta teki oman ehdotuksen kulttuurivaliokunnalle, joka on toimivaltainen valiokunta tässä niin, että otettaisiin ehdotukset liittyen kulttuurimatkailun kehittämiseen. Kuten tiedätte, Eurooppa on yksi kaikkein tärkeimpiä matkailukohteita, varsinkin kulttuurimatkailun kohteita. 40 prosenttia euromatkailusta on kulttuurimatkailua. Meillä on erilaista kulttuuriperintöä tarjolla, meillä on aitoutta, monimuotoisuutta ja se on tietenkin eduksi kulttuurimatkailussa. Se auttaa myös kilpailukykyä. Tätä on hyödynnettävä, että Eurooppa edelleenkin olisi tärkein matkailukohde maailmalla. Kulttuurimatkailu on vaihtoehtoista matkailua ja sillä on merkittävä asema myös talouskasvussa ja työllisyydessä. Se nähtiin myös Euroopan matkailufoorumissa Napolissa lokakuussa. Lisäksi voidaan vähentää kausiluontoisuuden vaikutusta. Kulttuurimatkailu luo mahdollisuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Meillä on paljon pk-yrityksiä tällä saralla. Oikeastaan 95 prosenttia yrityksistä on pk-yrityksiä. Niitä on tuettava, koska omalla tavallaan ne kantavat kortensa kekoon, jotta voidaan kulttuuriperintöä suojella ja edistää. Kilpailukyky on tässä tärkeässä asemassa, mutta siihen edellyttää laatua ja ammattitaitoa. Euroopan pitäisi helpottaa pk-yrityksessä tarvittavaa tietoa tai kaikille miele asiasta kiinnostuneille, kun ajatellaan, mitä varoja on tarjolla kulttuurimatkailua varten. Me tarvitsemme tehokasta suunnittelua, jotta saadaan kasvua aikaan. Me tarvitsemme politiikkaa, joka huomioisi kulttuurin, luovuuden, huomioiden paikalliset yritykset ja paik- viranomaiset. Me pyydämme, että komissio ja jäsenvaltiot loisivat Euroopan kattavaa vuoropuhelua, jotta voitaisiin tukea yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä, kuten myös kansalaisjärjestöjen kanssa. Meidän täytyy omaksua yhdennetty lähestymistapaa tuotteisiin. Me voimme hyödyntää myös digitaalista tekniikkaa. Me tuemme kaikkea tämän tyyppisiä aloitteita. Kulttuuriperintö on moottori myös paikalliselle kehitykselle. Kaupunki matkailu on tietenkin tärkeää, mutta ei pidä unohtaa saarialueita tai maaseutun matkailua. Kun ajatellaan, mikä merkitys on paikallisilla tuotteilla ja käsitteillä pk-yrityksille. Eli meidän täytyy hyödyntää myös syrjäisempiä alueita osoittaaksemme kulttuuriperinnön rikkautta. Siksi on hy- hyvä hyödyntää myös intermodaalisia yhteyksiä. Rajat ylittävät tuotteet ovat erityisessä asemassa. Kulttuuriperintö heijastelee myös yhteisiä eurooppalaisia arvoja. Tästä on paljon esimerkkejä matkailun alalta, perustuen nimenomaan yhteiseen kulttuuriperintöön jollain alueella. Esimerkiksi kulttuurireitit ovat esimerkkinä tästä. Komissio on tätä edistänyt Euroopan neuvoston kanssa. Haluamme myös näiden ponnistelujen rahoituksen jatkamista. Ei pidä unohtaa niitäkään aloitteita, jotka käyttävät yhteistä perintöä hyväkseen. Nekin vaikuttavat alueelliseen ja paikalliseen toimintaan. Ajatellaan pyöräilyreittejä tai kulttuuripääkaupunkia ja Natura 2000, Euroopan Nostra-verkot, Euroopan kulttuuriperintöpäivät ja niin edelleen. Lopuksi toteaisin, että me tarvitsemme kulttuuri- ja matkailun välillä yhteistyötä. Tämän pitäisi olla unionin tärkein tavoite. Oikealla lähestymistavan pitäisi perusta kulttuurin ja matkailun yhdistämisessä kulttuurimuistomerkkien arvoon, niiden säilyttämiseen ja suojelemisen, mutta myös ympäristöön, maisemaan ja paikallisen kulttuuriin. Tämä on erittäin tärkeää. Me tarvitsemme kestävää, vastuullista ja laadukasta matkailua. Meidän pitäisi pyrkiä välttämään kielteisiä vaikutuksia, joita massamatkailulla on. Ja korostaa nimenomaan paikalliskulttuurin aitoutta. Lopuksi haluaisin lämpimästi kiittää vielä sihteeristöä meidän valiokunnassamme, kuten myös ryhmien poliittisia avustajia hyvästä yhteistyöstä. Odotan tässä mielenkiinnolla yhteistyötä varjoisit lausunnolla valmistelijoiden kanssa. Meillä on tulevana päivänä kokouksia. Kiitos myös kaikille muille kollegoille, jos he vielä täydentää tekstiä omin ehdotuksina ja ajatuksineen. Ja, vielen Dank. Dann gebe ich zunächst... Kiitos. Ja nyt varjoesittelijöille puheenvuoro. Kosmos Lotowski ensiksi. Oh, er Danke, Herr oh, Vorsitzender. Ich möchte ein paar Worte... Kiitos. Von der EVP nicht da varjoesittelijä EPPstä ei ole täällä, joten Wim van de Kamp halusi hänen puolestaan käyttää puheenvuoron. Wim van de Kamp. Eh, dank u zeer. Sorry, ik had eh, even moeten melden van tevoren. Kiitos. Puheenjohtaja, minun tosi sanoa aiemmin, että kollegani Rova Suitsa ei ole paikalla. Minä haluaisin kiittää esittelijäryhmän puolesta selkeästä lausunnosta, jonka hän juuri esitteli meille. Se, mikä merkitys on liikenteen ja matkailun välillä, on selvää. On erilaisia kohtia, joihin tulimme tekemään tarkistuksia, mutta olimme tyytyväisiä tähän peruslinjaan ja toivotamme menestystä tämän lausunnon kehittelyssä. Vielen Dank. Kiitos. Seuraavaksi Kosma Flotowski saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin Thomas Poreban nimissä sanoa muutaman sanasen, sillä hän ei päässyt paikalle. Jatkan puolaksi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos valmistelijalle tästä lausuntoluonnoksesta ja ennen kaikkea siitä, että korostettiin myös pyhinvaellusreittejä ja pyöräilyreittejä. Haluaisin tukea herra Kramerin aloitetta niin sanotusta rautaesirippureitistä – Tämä on yksi niistä hankkeista, joka saattaa edistää terveyttä, mutta myös, myös vahvistaa kulttuuriperintöä. Tämä reitti on tuhat kilometriä pitkä ja kulkee 20 jäsenvaltion läpi. Se alkaa Venäjältä ja sitten se jatkuu Saksan läpi kautta. Ja se päättyy Bulgaariaan. Tässä käydään läpi myös satoja vuosia historiaamme. Erityisesti tänä vuonna tämä reitti on symbolisesti erittäin tärkeä. Se pitäisi tässä lausunnossa mainita. Ja mm, Toiseksi nämä pyhinvaellusreitit ja uskonnolliset paikat, niissä on kyse eurooppalaisesta kulttuurista ja ne ovat erittäin tärkeitä paikallisille yhteisöille Puolassa. Meillä on noin 500 tällaista pyhää paikkaa ja niihin pääsy tietysti riippuu liikennereiteistä ja pyhinvaellus matkailulle nämä paikat ovat erityisen tärkeitä. Kulttuurimatkailussa on kyse kiinnostavien paikkojen näkemisestä, museoissa käymisestä ja näiden, näissä paikoissa käyminen on osa myös pakettimatkoja ja siksi kulttuurimatkailussa rajoitettu pääsy tiettyihin paikkoihin saattaa johtaa siihen, että matkailijat eivät ensinkään lähde tällaiselle matkalle. Globalisaatio on haaste. kulttuuriperintömme edistämiselle ja levittämiselle. Ja tämä on ennen kaikkea Keski- ja Itä-Euroopassa haasteen. Kulttuuriperinnön vahvistaminen myös voi johtaa siihen, että kulttuurimme ymmärtää paremmin. Kiitos. Kiitos paljon Alden puolesta sitten varjoesittelijä. Uh, Kiitos puheenjohtaja, mitä täytyy pyytää anteeksi niin Lava Jadevan puolesta, joka tällä hetkellä on estelmässä mietintöä tai vastaavaa talousvaliokunnassa, joten sanon vain muutaman sanan hänen puolestaan. Kuten kuulette, ääneni ei ole ihan standardien tasolla tänään, joten varmasti voin taata, että olen lyhyt sanainen, niin sanon ehkä vain muutaman asian, jotka ovat vielä omia näkemyksiä. Mutta aluksi Martinan puolesta äh, haluan esittää kiitokset mietin tässä lausunnosta. että Tämä on erittäin hyvin äh, keskitetty tasapainoinen esitys, joten Martinilla saattaa olla pari tarkistusta valmisteilla, mutta pohjimmiltaan on laajalti yksimielisyys siitä, mikä te juuri otitte esille ja hänen näkemyksensä välillä. Minulla olisi pari pienempää asiaa. Ensinnäkin puhutaan paljon intermodaalista liikenteestä – mutta enemmänkin kuin on kysymys etäisistä, kaukaisemmista alueista. Ja olisi varmastikin hyväksi luoda edellytykset sille, että tuetaan kulttuuriperintöön liittyvää matkailua niin, että otetaan tällainen intermodaalius huomioon, että on siis kysymys etäisestä tai pienestä paikasta. Joka tapauksessa varsinkin myöhemmin vuoden mittaan meillä on tiettyjä asioita esillä, jotka liittyvät tähän kysymykseen. Toinen asia, jonka haluaisin esittää, on, on myös mikä liittyy matkailuun, on se, että pk-yritykset ovat eh, erittäin keskeisiä. Ja olisi varmastikin tarvetta mainita se, että olisi myöskin joskus katsottava sitä, miten suhteeton voi olla talouden, hallinnon taakka, joka aiheutuu, mikä on se säädösympäristö, jonka kanssa PK-yritykset ovat tekemisiin, ja minä uskoisin, että tämä voisi olla myös erittäin tervetullut ajatus, ja se voisi myöskin edistää liiketoimintaa ja kenties jopa rohkaista ihmisiä ryhtymään yrittäjiksi. Ja sitten lopuksi vielä kohdassa yhdeksän tässä lausunnossa minä jättäisin teidän pohdittavaksenne sen, pitäisikö maita myöskin Euroopan nuorisopääkaupunki yhtenä vaihtoehtona, joita voitaisiin myöskin varmasti tukea. E. Kiitos. QE-ryhmän puolesta Merja Kyllönen, haluatte käyttää puheenvuoron? Lämpimät kiitokset oman ryhmäni puolesta esittelijälle hänen työstään. Äh, olemme jo pidemmän aikaa miettineet, että millä tavalla kulttuuriperintöä, eurooppalaista rikasta kulttuuriperintöä matkailun keinoin voitaisiin tuoda tiettäväksi nykyisille ja uusille sukupolville. Ja kun pohditaan sitä, että miten voisimme yhdistää paremmin kulttuuria, matkailua ja liikennejärjestelmää, niin voitaisiinko harkita yhteisesti sitä, että Euroopassa otettaisiin myös liikenneverkkojen kehittämisen yhdeksi kriteeriksi edellytykseksi kulttuurin ja matkailun edistäminen. Eli ne eivät olisi vain irrallisia osia ja irrallisia palasia, vaan kokonaisuus ja osa myös meidän liikennejärjestelmän kehittämistä. Ihan vain näin ajatukseksi hautumaan. Kiitoksia. Danke sehr. Jill e- Kiitos. Seuraavaksi Jill Evans. Thank you. Kiitos. Haluaisin kiittää valmistelijaa. Hän on tehnyt hyvin punnitun lausunnon. Minäkin haluaisin korostaa alueellista ja paikallista matkailua. Kuten muutkin ovat todenneet, PK-yritysten osa on tärkeää. Tässä on sisäsyntyinen kytkös olemassa kulttuuriperinnön säilyttämisen matkailun välillä. Matkailu voi ruokkia kulttuuriperintöä ja tietyllä alueella tai paikkakunnalla, koska näin voidaan katsoa, mitä on tarjottavana matkailun alalla. Mutta yhtä lailla voidaan tarjota alussa tavalliselle kansalaiselle paremmin ymmärtää omaa kulttuuriperintöään. Siksi tämä on elintärkeää. On erittäin tärkeää, että tämä kytkös saa tunnustuksen vielä vahvemmin. Minä kyllä pyytäisin, että ottaisitte mahdollisesti mukaan myös, ehkä teen itse tarkistuksiakin, tämän vahvemman panostuksen pk-yritysten rooliin. Matkailumenestys riippuu todellakin pk-yrityksistä. Kun ajatellaan kausiluontoisuuden merkityksen vähentäminen, kun tässä puhuttiin komission kanssa matkailukeskustelusta pari viikkoa sitten tästä. Sekin varmasti onnistuu pk-yritysten kautta. Vastuullisen matkailun välinekin riippuu niiden roolista. Sitten vielä yksi asia, jota ei ole mukana lausunnossa. Kielten merkitys kulttuuriperinnössä ja matkailussa. Tässäkin on selvä kytkös olemassa kun on kyse EUn virallisista kielistä tai vähemmän puhutuista vähemmistökielistä, niin kaikki voivat kuitenkin tarjota mahdollisuuksia tutustua jonkin alueen kulttuuriin. Kielten merkitys on myös huomioitava kulttuuriperinnössä. Ne ovat tärkeä tekijä, kun pyrimme ymmärtämään jonkin alueen historiaa ja luonnetta. Kiitos seuraavaksi Jackie Foster. Um, Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset esittelijälle. Minusta matkailu on ollut tuhkimona, kun on katsottu kaikkea sitä, mistä on keskusteltu vuosien saatossa. Ja kaikki kollegat ovat ottaneet esille näitä asioita, jotka liittyvät siihen, mikä merkitys on tällä koko suoritusketjulla pk-yrityksillä, ja liikenteen merkityksen myöskin matkailulle. Me käytämme miljardia euroja kautta Euroopan liikenteeseen ja matkailuun. Tätä on tärkeää ottaa esille, mikä on pk-yritysten rooli. Me puhumme kulttuuriperinnöstä, mutta minusta olisi jäsenvaltioiden kuitenkin itse katsottava asia. On hyvin vanhoja rakennuksia, jotka ovat kalliita ylläpitää. Totta kai tämä pitää ottaa huomioon, kun ajatellaan sitä, minkälaista miten paljon matkailua tapahtuu näiden rakennusten yhteydessä, ja totta kai tämä on jäsenvaltioiden vastuulla, emmekä varmastikaan halua nähdä mitään sellaista, mikä veisi jäsenvaltioilta vastuun huolehtia siitä, että matkailuteollisuus toimii hyvin. Ei voi olla niin, että he vain ajattelevat, että EU antaa ylimääräistä rahoitusta, koska heidän täytyy itse pitää huolta vastuusta ja myöskin kantaa kustannukset. Ja totta kai meillä on paljon tarjottavaa tässä maanosassa. En tiedä, ymmärrä muutenkaan, miten kukaan matkustaa jonnekin muualle. Kiitos paljon. Seuraavaksi Dominic Rigue. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos valmistelijalle hänen tekemästään tiivistä työstä. Muutama täydentävä kommentti. Ensinnäkin sitten 2008 täällä ollut talouskriisi on vaikuttanut vakavasti myös matkailuun. Toiseksi, ehkä selvemmin lausunnossa voisi tulla esille myös aineellinen perintö, jota ajatellaan tietenkin välittömästi, kuten, kuten täällä joku on todennut, mutta myös aineeton perintö, joka on osa kulttuuriperintöä myös. Tärkeä houkutuslintu myös matkailu ajatellen. Paljon puhuttu PK-yrityksistä täälläkin monissa puheenvuoroissa, mutta minä korostaisin sitä, että kulttuuri toimitaan usein muuta kuin kaupallista. Se liittyy järjestötoimintaan, yhdistystoimintaan, säätiöihin, jotka eivät sillä käy kauppaa. Ja tämä on varsinkin kärsinyt kriisin aikoina, koska sieltä ensimmäiseksi on leikattu. Tästä syystä tämäkin täydentävä seikka, kun ajatellaan mikä vaikutus kriisillä on kulttuurialaan myös kilpailukyvyn näkökulmasta, koska tässä tarvitaan todellakin jäsenneltyä rahoitusta kulttuurin perinnön rahoittamiseen, oli se sitten aineellista tai aineetonta. Joko kansallisesti, kuten Ranskassa, tai sitten yksityisten säätiöiden kautta verohelpotuksiin, kuten ehkä Englannissa, tai koesiomaissa sitten, kun ei ole oikeastaan kulttuurista tukea, vain vakalla pohjalla. Kaikki, mikä on kaupallisen toiminnan ulkopuolella, on kärsinyt vakavasti kriisistä. Ja sillä on sitten vaikutusta myös kaupalliseen toimintaan. Jos ajatellaan tanssia, teatteriryhmiä, musiikkiryhmiä, niin hekin pitävät huolta kulttuuriperinnöstä, vaikka eivät ehkä kaupallisesti. Mutta heihinkin tämä on iskenyt. Mielestäni valmisteleekin sen hyvin sanoen, että tässä on tietty vastakkainasettelua olemassa, kun matkailu edustaa 8,5 prosenttia EUn BKTstä ja puolet tästä riippuu kulttuuritoiminnasta, aineettomasta ja aineellisesta. Eli lähes 5 prosenttia BKTstä on nyt riippuvainen kriisin iskemästä alasta ja budjettivaroissa ei juurikaan löydy tukea. Tiedätte, millä varoin tässä oikeastaan matkailua tuetaan, ei niitä paljon ole. Ja kulttuuripuolella ei juurikaan myöskään ole tarjota mitään, ainakaan lainsäädännön pohjalta. Eli tiettyä vastakkainasettelua on, kun on hyvin dynaaminen ala, merkittävä osa myös BKTstä, mutta joka sitten kuitenkin on vaikeuksia johtuen sen rakenteista ja sen monimuotoisuudesta kautta Euroopan. Ja se, että poliittiset tahot, olivat eurooppalaiset ja kansalliset tahot, eivät ole juurikaan tukeneet, on tätä syytä myös täydentää tätä haura, haurautta. Kun ajatellaan Ranskassa, niin 25 prosenttia kulttuurilaitoksista on kadonnut ja sillä on vaikutus matkailuunkin. Kiitos. Seuraavaksi Olga Seinalova. Děkuji, pane předsedu. E, já bych také chtěla poděkovat. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää valmistelijaa loistavasta lausuntoluonnoksesta. Se on erittäin tasapainoinen ja se kuvaa sekä mahdollisuuksia että riskejä. Muutama kommentti. Ensiksi kohta kahdeksan. On hienoa, että tässä mainitaan, miten tärkeää alueen väliset toimet ovat, mutta meidän pitäisi myös ajatella esteiden poistamista, esimerkiksi alueiden välisen liikenteen ja matkailun esteiden poistamista. Meidän pitäisi erityisesti tarkastella rautatieliikennettä. Muutaman kilometrin matkalla on eri lippuja, jotka saattavat olla seitsemän tai yhdeksän kertaa kalliimpia, kun verrataan kotimaiseen, kotimaista liikennettä kansainväliseen liikenteeseen esimerkiksi Puolan ja Tsekin tasavallan välillä. Ja sitten kestävä matkailu on keskeistä ajatella kestävää matkailua ja haluaisin mainita infrastruktuurin roolin, jotta myös e, vammaiset ihmiset saavat käyttää näitä palveluita. Kiitos. Kluun. Kiitos, Petra Kun. Haluaisin kiittää kaikkia. Niin vasta nyt näin tämän lausunnon ja kuluttajat, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurista, se on, ovat serimaihin tämä kohdistuu ennen kaikkea, kun me katsomme sitä 42 prosenttia matkailijoista tulee Euroopan ulkopuolelta. Ja he tulevat tutustumaan rikkaaseen kulttuurimme kulttuuriperin eri alueisiin, ajattelen myöskin kieltä ja keittiötä. Nämä ovat hyvin erilaisia asioita, ja on huomioon täällä. Ja se, että kun puhutaan siitä komission, tulisi huolehtia siitä, että komission jäsenvaltio tulisi yhdessä pyrkiä edistämään eurooppalaista vuoropuhelua. Tämä on minusta erittäin tärkeä asia. Tällaista voimme työskennellä siihen suuntaan, että voimme parantaa tätä lukua tässä 40 prosentissa Eh, kohdasta 14, jossa puhutaan siitä, että komissio olisi varmistaa, että eri sidollismit ja pk saavat tietoa kulttuurimakkoon unionin rahoituksesta, ja rahoituksen on myös hyvin tärkeä asia. Minulta säännöllisesti kysyvät matkailualan toimijat, kulttuurisen matkailun alueella toimivat henkilöt siitä, minkälaista tukea on EU-tasolla heille, joka voisi tukea heidän yritystoimintaansa. voisi miettiä tätäkin vielä keskusteluissa. Kiitos. Ja nyt Ismail Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission ja valiokunta hyvä edustaja. Ei varmaan ole erityisen tärkeää, no, erityisesti tarvitaan korostaa sitä, että tämä on hyvin tärkeä kysymys. Olen puhunut tästä usean otteeseen valiokunnan kokouksissa. Ja kun kaikkien tähän asti puhujien kanssa olen yhtä mieltä ja tule toistamaan sitäkään, mikä he sanoivat, haluaisin kuitenkin lisätä vielä yhden asian. Maailman matkailu on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana, kun me Euroopassa olemme, olemme tilanteessa, jossa vanhoja voimakkaita matkailumaita, kuten Italia tai Espanja, jotka ovat, tai maat, kuten Saksa, jossa aina käydään vierailemassa, kuitenkin Keski- ja Etelä-Euroopan maat, niissäkin Budapestin yksi suosikkikohteista, on kuitenkin tilanne, jossa täytyy käyttää huomiota uuteen ilmiöön. Tämä on siis maailmanlaajuinen, maailmanlaajuinen matkailu, joka on muuttumassa, koska jo nyt amerikkalainen matkailija tai arabi matkailija, hän ei, hän ei saa eh, houkuttelevista mainoksista kuvaa yhtenäistä Euroopasta yhtenä kohteena, vaan hän voi vauhtittuneen liikenteen ja muiden mahdollisuuksien myötä äh, asioista muuten valita vaikka äh, Etelä-Amerikan tai Kiinan kohteet. Mutta on yksi asia, jota meiltä eurooppalaisilta ei voida viedä. Uudet äh, esimurtautuvat kulttuurit, siis nämä uudet esiin ovat kulttuurikohteet. Ja tämä, mitä me tullaan viedä, on tämä kulttuurinen perintö. Siis se, mitä Euroopan maanosassa me olemme pyrkineet, olemme saaneet, mikä me olemme perineet, sitä ei voida toteuttaa suurilla rahoilla Dubaissa, tai sitä ei voida jäljitellä Aasiassa, eikä tämä ole sellaista, minkä osalta Etelä-Amerikka pystyisi kilpailemaan meidän kanssamme, koska se on Euroopan perintöä. Joten väittäisin ja haluaisinkin, että me voisimme vahvistaa tätä lähiaikoina, että me olis, katsoisimme, miten voisimme komission ja omien hallitustemme kanssa ja kansallisten parlamentin kanssa toimia niin, että tämä kilpailuetu, joka meillä on kansainvälisessä kilpailussa, on tärkeä. Ja siis sitä ei käytä pelkästään huomiota kulttuuriin, koska totta kai korkeakulttuurilla on kysyntää Euroopassa. Mutta kysymys kuuluukin, onko niin, että me voimme todella saada ja millaisen edun me voimme saada tällä verrattuna kansainväliseen matkailuliikenteeseen, mikä on talouden hyöty, mikä on työpaikkojen luomisen hyöty, joka syntyy sitä ja, ja onko meillä äh, rahaa kulttuuriperinnön ylläpitämiseen lähivuosisatoina edelleen. Tämä on asia, jota pitäisi yrittää vahvistamaan. Torstaina Madridissa kävin keskusteluja eh, YK eh, kansainvälisessä matkailujärjestössä ja myöskin YKlle kulttuurimatkailu on hyvin tärkeä uusi kysymys ja haluan todellakin kiittää kollegaa siitä esityksestä, jonka hän on tehnyt ja tehnyt työtä, joka on ollut meidän kaikkien etujen mukaista. Kiitos. Ja, ich hab mich jetzt auch nochmal auf... Minäkin haluaisin nyt käyttää puheenvuoron. Herra Slotoskihan äh, mainitsi tämän Iron Curtainin. Historia ja kulttuurihan kuuluvat yhteen. Minä tulen Berliinistä ja 80 prosenttia matkailijoista tulevat sinne historian takia ja tietysti myös kulttuurin takia. Ja, ja tämä, ää, tämä rautaesirippureitti, siitä me haluamme kulttuurireitin, sillä tämähän kuuluu yhteen. Mainitsitte ää, Jaltan. Ää, ja me muistamme myös toisen, e, ensimmäisen maailmansodan loppumista ja, ja myös Baltian maiden itsenäisyyttä. Me ajattelemme siis kaikkia näitä historian kohtia ja tämä on samalla sekä historia että kulttuuria ja tästä rautaisyrippureitistä yksi esimerkki. Tämä Miemelin alue Ja tämä, tämä low, Se on Tarau, joka on tuota, symboli hahmo tältä alueelta, ja hänen päälle laitettiin punainen tähti. Ja voi nähdä, nyt se tähti on pois, vaan nähdä, miten kulttuuri muuttuu, miten se nähdään eri tavoin. Ja tämä rautaisilippu reittihän kulkee myöskin tämän vihreän vyöhykkeen läpi, siis sen alueen läpi, joka oli kuoleman vyöhyke, joka erotti Eurooppaa. Ihmiset eivät voi mennä tuolle alueelle, paitsi muutamat sotilaat siellä on. Sinne on syntynyt kasvia eläinkulttuuri, siellä on kasveja ja eläimiä, joita ei ole nähtävissä enää missään muualla, jotka tänään täytyy säilyttää. Ja siksi on tämä vihreä vyöhyke, vihreä vyö, ja haluankin kiittää esittelijää siitä, että tämä ottaisi tämän huomioon myöskin mukaan, siis historia, kulttuuri, luonto, tämä kaikki sopii hyvin yhteen ja tämä on meille hyvin tärkeää. Kysymys on äh, ekologista vaikutuksesta ja myöskin siellä on siis taloudellinen vaikutus ennen kaikkea sellaisissa maissa, jotka ovat osittain suhteellisen riippuvaisia tästä ja niitä pitää tukea kulttuurin osalta, mutta Dominic Krike myös muita maita, mitä vaikutuksia on sillä, jos tapahtuu tällaista romahdusta ja siis on tärkeää, että kulttuurista huolehditaan. Jetzt gebe ich zum Schluss. Ja nyt sitten viimeiseksi vielä valmistelijalle uudelleen puheenvuoro. Alles ist gesagt. Vai onko kaikki jo tullut sanotuksi? Kyllä ilmeisesti, joten kiitän. Week. Odotan mielenkiinnolla ensi viikon kokousta, että voidaan jatkaa keskustelua noin käytännöllisemmin tarkistusten kerran. Juuri siitä halusin, halusinkin sanoa, että tarkistusten jättämisen määräaika on 13. maaliskuuta kello 12. Ja sitten siirrymme kohtaan viisi komission esitys merivalvonnasta. Beatek Minder merikalastusasioiden pääosastolta saa puheenvuoron. Mutta meidän pitää täällä edessä hieman vaihtaa paikkoja ensiksi. Ach so,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 Yes, hello, good morning. Good... No niin, hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Kiitos, että sain tilaisuuden pitää tämän esitelmän tänään. Oli hyvin mielenkiintoista kuunnella tuota keskustelua äsken, sillä pääosastomme tarkastelee myös vedenalaista kulttuuriperintöä, sillä tarkastelemme rannikkomatkailua Enterprise pääosaston kanssa yhdessä, mutta tänään puhumme eri aiheesta. Haluaisin esitellä tämän yhteisen tiedonvaihtoympäristön. Tämän komission kollegio hyväksyi jo viime vuoden kesäkuussa tämän tiedonannon ja haluaisimme keskustella siitä teidän kanssamme. Nyt tässä valiokunnassa olette saaneet jo esitelmiä tämän vihreän kasvun konseptista ja vihreästä talou... Äh, äh, sinisestä kasvusta siis. Ja nyt haluaisimme keskittyä tuloksiin ja siniseen talouteen ja keskittyä nouseviin teollisuuden aloihin, jotka loisivat työpaikkoja. Ja me voisimme käyttää näin merta parempana resurssina saada aikaiseksi arvoketjun rannikolta merelle asti. Ja tässä ovat nämä kaikki nousevat alueet, jotka olemme tunnistaneet, jotka voisivat tuottaa kasvua ja työpaikkoja ja jotka siis kuuluvat siniseen talouteen, esimerkiksi kuljetus, kalastus sekä avomeren öljy ja kaasu. Tämä sinisen kasvun agenda, sitä komission viime vuosina kehittynyt, jotta voisimme parantaa tietoa ja, ja turvallisuutta. Me kehitämme makrostrategioita ja my- myös erilaisia välineitä. Anteeksi, mutta tämä esitykseni ei nyt tässä seuraa esitelmääni. No niin, nyt diat ovat oikeassa kohdassa. Kaikki nämä välineet, niiden kautta haluamme tehdä eri toimijoiden kanssa, kanssa yhteistyötä. Ja varmasti tunnettekin sen, että merta valvovat useat eri toimijat EU:ssa on noin 400 viranomaista, jotka huolehtivat EUn merialueesta. Esimerkiksi tutkilla, satelliiteilla, aluksilla – ja tiedonvaihtojärjestelmillä. Tätä tehdään seitsemällä merisektorilla. Meillä on liikennetarkastajia, kalastustarkastajia, tulli ja rajatarkastajia sekä lainvalvontaviranomaiset ja myös tietysti nämä rajavalvojat. Eli siis paljon eri toimijoita on, jotka tekevät yhdessä työtä ja ja e, myös rannikkovalvonnassa tehtävät ovat moninaisia. Ja siksi tiedon, tiedon lähteitä on useita raportteja, tiedon, tiedustelutietoa, eri foorumeita, tietokantoja ja sensoreita. Eli tässä on paljon potentiaalia yhteen toimivuudelle näille kaikille toimijoille, jotka oikeudellisessa puitteissa voisivat jakaa tietoa jo suuressa määrin tänään, nykypäivänä. Eli radikkovalvonta, rajavalvonta, kalastusvalvonta, tulliasiat, lainvalvontaviranomaiset, meriympäristö, meriturvallisuus ja nämä kaikki siis niillä on samantyyppisiä tehtäviä. 80 prosenttia tästä tiedosta on kansallisissa järjestelmissä tällä hetkellä, mutta jo 20 prosenttia jaetaan tällä hetkellä EUn tasolla, ennen kaikkea EU-virastojen, kuten liikenneviraston ja Frontexin avustuksella. Eli askel askeleelta asteittain me siis siirrymme rajat ylittävään tiedonvaihtoon, osittain myös eri sektorien rajat ylittävään tiedonvaihtoon. Jäsenvaltiot ja valtioista me teimme tutkimuksen jäsenvaltioilla on jopa 17 eri merivalvonta IT-järjestelmää jokaisella, mutta nämä järjestelmät eivät useimmiten ole yhteentoimivia keskenään, kun tulin tähän työhön, olin täysin ö, maallikko yhteen toimivuuden, suhteen. Ja internethän on yhteen toimivin ympäristö nykypäivänä. Me käytämme HTTP-järjestelmää, nykyaikaista teknistä järjestelmää. Minä en näitä, näitä sanoja alun perin tuntenut, mutta Jotta voisimme siis tehdä parempaa yhteistyötä, komissio antoi tiedonannon, me voisimme jakaa siis paremmin olemassa olevaa tietoa, ennen kaikkea paremmin siviili- ja sotilasviranomaisten välillä. Tämä lisäisi meidän tietoamme heikoista kohdista meriasioissa. Näin voitaisiin välttää päällekkäyksiä, eli myös säästää rahaa, ja voisimme luoda uusia palveluita sekä edistää siviili- ja sotilasyhteistyötä. Eli siis me määrittelemme tällaisen yhteisen tiedonvaihto- ja ei sellaiseksi, että se on, se on vapaaehtoinen yhteistyöprosessi EU:ssa, jolla haluamme edistää olennaista tiedon vaihtoa ja jakoa. Tässä puhumme viranomaisista, tiedonvaihtojärjestelmistä viranomaisten välillä. Eli tässä pitää olla tarvepohjaisuus pohjalla ja pitää olla halua tehdä yhteistyötä. Etuna on se, että saisimme tietoisuutta parannettua tehokkuudesta, laadusta, reaktiokyvystä ja koordinoinnista ja saisimme tietoa, tietoa resursseista jokaisesta, jokaisessa jäsenvaltiossa ja voisimme käyttää niitä yhdessä. Ja tietysti voisimme myös edistää innovointia, kun luomme uusia tietopalveluita. Esimerkiksi kun katsotaan näitä sovelluksia, joita on kehitetty viime vuosien varrella, ne ovat kaikki uusia tietopalveluita. Eli yhteinen tiedonvaihtojärjestelmä tai ympäristö, se on siis yhteen toiminta, yhteen toimivuus, puitteisto. Siinä on eri välineitä ja ratkaisuja, jotka helpottavat yhteyksiä ja yhteen, yhteistyötä. Ja esimerkiksi on sään, sääntöjä pääsyoikeuksista ja näin haluamme päästä siis toiminnalliseen ja tekniseen yhteen toimivuuteen. Mitä sisä sitten ei ole, Tästä on usein ja Tässä ei ole kyse siis uudesta merivalvontajärjestelmästä, eli siis se, tässä ei ole kyse uudesta järjestelmästä, vaan olemassa olevien järjestelmien yhdistämisestä. EU ei ota nyt kansallista toimivaltaa tässä haltuunsa, vaan kyse on yhteistyöstä jäsenvaltioiden välillä. Eikä ole eh, tässä kyse myöskään siitä, että lopetettaisiin sektorivastuu EU-merialalla. Jokaisella sektorilla on oma tarkoituksensa ja oma lainsäädäntönsä, mutta vapaaehtoiselta pohjalta voitaisiin lisätä tähän lisätehokkuutta tällä välineellä. Mitä on tapahtunut tähän mennessä? No tämä on myös osa tiedonantoamme. Meillä on jo eri aloilla lainsäädäntövälineitä. Varmasti tiedätte Safe Seenetin ja tämän, nämä kansalliset yhdet yhteyspisteet. Sitten on CESIS tullialalla ja jotkut näistä välineistä eivät ole lainsäädännöllisiä. Esimerkiksi tämä EMODNET ja sitten laivastojen verkosto ja Euroopan Euroopan kalastusvalvojien verkosto Flux. Eli monia näitä verkostoja on olemassa. Ne ovat siis olemassa, niitä toteutetaan ja niitä yritetään, niitä, niitä, niillä yritetään parantaa tietojenvaihtoja jo nykyään, sillä se on hyvin tärkeää. Ja me puhumme siitä aina, että tätä, nämä lainsäädäntöpuitteet on olemassa ja niitä pitäisi käyttää. Mitä sitten on tehty eri sektoreiden yhteistyön parantamiseksi, esimerkiksi rannikkovalvonta-alueella meillä on pilottihankkeita ollut esimerkiksi Välimerellä Blue Mass Med ja sitten toinen oli Marsuuno. Jokais, jokaisella pilottihankkeella on tarkoitus tutkia, toimisiko tämä, tulisiko tämä lisäarvoa. Ja tulos vuodelta 2010 oli, että todellakin tähän kannattaa sijoittaa. Ja tämä oli myös pohjana jatkokehitykselle. Vuonna 2013 meillä oli tällainen yhteistyöhanke, joka tarkasteli taloudellisia tarpeita. Ja nyt olemme aloittaneet myös yhteistyön jäsenvaltioiden välillä, johon siis osallistuvat 15 jäsenvaltiota. EU-SISE 2020 on tämän hankkeen nimi. E, ja tähän käytetään myös seitsemännen tutkimusohjelman varoja. Ja sitten viimeiseksi, mitkä ovat poliittiset puitteet sisälle? No, integroitu meripolitiikka on tämä yksi puitteistoista ja se on yksi väline. Ja myös Euroopan digitaalinen agenda, agenda ja Euroopan meriturvallisuusstrategia on yksi puitteisto ja sitten yhteisen tiedonvaihtoympäristön kehittämiseen tämän digitaalinen agenda on myös, myös yhtenä välineenä ja myös standardisointipolitiikka kuuluu tähän, sillä näin voidaan lisätä yhteen toimivuutta Euroopassa. Sitten tulevat toimet tiedonvaihtojärjestelmä sisen kohdalla. Me kehitämme vapaaehtoista käsikirjaa, me kehitämme yhteentoimivuusstandardeja, jäsenvaltiot haluavat modernisoida merivalvontatietojärjestelmiään ja me haluamme taata, että noudatetaan kansallisia ja EUn tietosuojavaatimuksia ja me aiomme myös tarkistaa olemassa olevaa alakohtaista lainsäädäntöä ja sitten panna täytäntöön sisen. Ja sitten lopuksi hyödyt paremmasta tiedonvaihdosta sektorien välillä ja jäsenvaltioiden välillä. Tämä johtaa siihen, että, että merivalvonnan hallinta on parempaa. Tällä, tällä hetkellä, tai tähän mennessä meillä ei ole ollut mitään valtavaa onnettomuutta merillä, ja meidän pitäisi pitää tilanne tällaisena, joten on tärkeää, että toimijat solmivat eri tiedon, tiedon päät toisiinsa, jotta saamme tietoja myös pienistä aluksista. Ja lisäksi meidän pitää kehittää EUn meriturvallisuusstrategiaa, toteuttaa sitä, se hyväksyttiin viime vuonna. Lisäksi pitää parantaa siviili-siviiliyhteistyötä ja siviili- ja sotilasalan yhteistyötä viranomaisten välillä sekä pitäisi lisätä yhteistyötä. Esimerkki, yksi esimerkki tulee Saksasta. Rajavalvontaviranomaiset ja tulliviranomaiset jakavat nyt partiointialuksia ja tekevät itse yhdessä julkisia hankintoja. Lisäksi tämän pitäisi johtaa myös ra- aja- alakohtaiset rajat ylittävään ajatteluun. Pitäisi vähentää, pitäisi vähentää päällekkäisyyksiä, eli näin lisätä tehokkuutta ja myös säästää rahaa päällekkäisyyksien estämisellä. Tämä myös lisää yhteen toimivuutta ja innovointia. Eli tiedon tuottajat, tuottajat saisivat paremmat puitteet, tiedon käyttäjät saisivat parempia tietoja ja myös kansalaiset hyötyisivät tästä. Kiitos paljon. On. Kiitos talous- ja sosiaalikomitea on antanut tästä myös lausunnon ja siksi on hienoa, että herra Simons on täällä ja hän voi esitellä komitean lausunnon. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja käytän äidinkieltä, eli niin hollantia. Kiitos Meidän lausuntommehan on lähetetty jo teille. Se varmaankin tulee tänne pian. Jatkaakseni siitä, mitä juuri sanottiin. Meidän on katsottava, että tämä tiedonanto on johdonmukaista jatkoa sille, mitä on aiemmin tehty integroidun meripolitiikan ja yhteisen tiedonjaon alueella, alueella mitä pyrkiä edistämään sitä, miten tietoa välitetään, että voidaan vahvistaa turvallisuutta merellä ja myöskin miten tukea meriympäristöä. Meillä on yhteinen tiedonanto vuotta 2014, jossa vahvistetaan ja korostetaan uudelleen, mikä merkitys on meidän valvonnalla ja miten tiedonvaihto on hyvin tärkeä osa tätä turvallisuutta. Ja tämä on se tausta, joka meidän pitäisi olla tilanteen tarkastelussa. Komissio on kiinnittänyt huomiota siihen, miten se aikoo edetä siinä, miten IT-laitteistoa tullaan nykyaikaistamaan ilman, että kuitenkaan on olemassa lisää resursseja tähän. Se viittaa tiedonannossaan siis komissio, siihen, että on tapahtunut että on parannuksista, joita täytyisi tehdä ja että on säästöjä, joita tätä kautta voitaisiin saavuttaa. Ja komissio on sanonut, että nuo säästöt käytettäisiin tämän ö, tiedonvaihdon edistämiseen, CISEen lisäämiseen, vahvistamiseen. Kysymys on esteistä, joita on noussut esiin sitä, että on olemassa hyvin stereotyyppisiä näkemyksiä. Ihmiset ovat tottuneet tiettyihin työskentelytapoihin ja ovat haluttomia muuttamaan niitä. Ja tuollaisen sosiaalikomitea katsoi, että komission pyrkisi, tulisi pyrkiä aloitteisiin, jotka tähtäävät koulutukseen, niin että hyödyntäisiin olemassa olevia kokemuksia mahdollisimman perusteellisesti on olemassa yhteistyö foorumi, joka käsittelee pohjoisen Atlantin rannikkoalueita, rannikko, rannikkovesialueita ja myöskin eh, eräitä muita foorumeita, joissa puhutaan esimerkiksi majakkaverkostoista ja vastaavista. Ja olisi komission ehkä hyvä pitkällä käsitellä kaikkia esteitä, jotka estävät meitä tämän CISEn toimeenpanosta. Ja lopuksi, jotta Pitäisi myöskin kehittää asianmukaista IT-välineistöä tiedonvaihtoa varten. Tämä on alue, kuitenkin myös alue, siis jossa voi tapahtua myöskin terrorihyökkäyksiä, hakkerointia ja vastaavia, joten meidän täytyy varmistaa se, että alusten niin henkilöstön turvallisuus, lastin turvallisuus taataan, että suojellaan näitä. Meidän tuli siis pyrkiä suojelemaan myöskin tiedonvaihtoa mahdollisilta hyökkäyksiltä kyberavaruudessa. Vuoden 2014 Yhdysvalloissa hallituksen tekemä raportti kiinnitti huomiota tähän infrastruktuuriin ja puhui myös siitä, että kysymys on asiasta, joka olisi kiireellinen. Viime viikolla Washingtonissa varmastikin keskustelitte jo tästä kysymyksestä. Joten tässä siis nyt se ytimessään, minkälaisen lausunnon me esitimme komissiolle ja jonka olemme myös lähettäneet teidän esittelijällenne ja jäsenille. Ja 24. maaliskuuta talous- ja sosiaalikomitea järjestää konferenssin turvallisuudesta merille. Ja tämä on niitä asioita, joista siellä tullaan keskustelemaan. Keith, äh, seuraavaksi Keith Taylor Ai, anteeksi sittenkin Wim van de Kamp. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos myös mielenkiintoisista tiedoista. Toivottavasti saamme muuten myös paperiversion tuosta alustuksesta. Olen vähän peloissani, kun tässä on jopa 400 yksikköä, jotka hoitavat meriturvallisuusasioita, jos nyt oikein ymmärsimme. Kävimme viime viikolla Yhdysvalloissa ja siellä on vain yksi yksikkö. Voi olla, että se vastaa sitten 400, mutta olemmeko oikeilla raiteilla Euroopassa? Alustuksessani pisti korvaan varsinkin tämä vapaaehtoinen sana. Ja sitten se, mitä Euroopan unioni ei tee, ei sitä eikä tätä, Toisin sanoen, voi vain miettiä, mikä on yhteistyön paikka. Ei tietenkään voi 400kaan yhdistää kaikkea yhteen yksikköön. Tai sitten voidaan miettiä yhteistyön vapaaehtoisuutta. Mutta voisiko yhteistyö olla vähän jäsenellempää, niin että olisi virikkeitä siihen, jos todellakin 400 eri yksikköä on käynnissä koko ajan. Me puhuimme aikaisemmin täällä Costa Concordiasta. Mikä on sen yhteys sisään? Entäpä sitten välimeri ja turvapaikanhakijat? Olisiko sisällä jotain roolia siinä? Siis tämä vapaaehtoisuus ensinnäkin, katastrofit merillä ja sitten Välimeri- ja turvapaikanhakijat. Kiitos. Danke sehr. Kiitos. Seuraavaksi Lucy Anderson. Um, thank you for Kiitos tästä hyödyllisestä esityksestä. Haluaisin kysyä tästä traagisesta lautta-onnettomuudesta komissiolta. On selvää, että on vielä huolenaiheita aluksista ja siitä, onko aluksilla tarpeeksi valvontaa. Teoriassa menetelmä on käytössä, mutta tietoja ei jaeta halutulla tavalla. Ja sitten vielä tarkempi kysymys. 300 000 ihmistä on töissä aluksilla Euroopassa. Millä tavalla ammattijärjestöt on otettu mukava, mukaan keskusteluun siitä, miten merivalvontaa voidaan tehdä tehokkaimmalla tavalla? Yeah. Kiitos. Seuraavaksi Keith Taylor. No kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos alustuksesta. Pari kysymystä minulla olisi. Enpä tiedä, Voisiko komissio kertoa vähän enemmän yhteistyöstä sotilasvalvonnan kanssa? Se taisi, taidettiin mainita myös rajavalvonnan yhteydessä. Esitän tämän kysymyksen ihan läpinäkyvyyden nimissä. Ja sitten toinen kysymykseni. Kun komissio nyt ei oikein ole onnistunut antamaan haluttua rahoitusta niille tehtäville, joita parlamentti hyväksyi. meriturvallisuusvirastolle, että se seuraisi öljy- ja öljy- ja kaasunporauslaitoksia, niin mitä kerrottavaa teillä on tästä uusien tehtävien näkökulmasta? Kiitos. Ja nyt komission edustaja voi vastata näihin kysymyksiin. Kiitos paljon. Tai jatkankin saksaksi, äh, jatkankin englanniksi, sillä teen englanniksi töitä näiden asioiden parissa. Aloitan ensiksi rahoituksesta. Tietysti yhteen toimivuushanke, tällainen hanke maksaa jotakin. Olemme tehneet vaikutusten arvioinnin ja saaneet lukuja selville, mutta niitä on vaikea arvioida konkreettisesti, sillä kyse on usein kansallisesta toimivallasta, joten luotamme tässä jäsenvaltioiden lukuihin, mutta voidaan sanoa, että kustannukset olisivat korkeammat kuin hyödyt. Äh, nimittäin hyötyä saataisiin 90 prosenttia ja kustannukset, kustannukset olisivat vain 10 prosenttia. Ja kiitos talous- ja sosiaalikomitealle. Olemme tietysti talous- ja sosiaalikomitean konferenssiin tulossa. Me, ja, me kyllä tuemme jäsenvaltioita, kun ne haluavat parantaa yhteentoimivuutta ja myös äh, meri- ja kalastusrahastosta saa jonkin verran varoja. Jäsenvaltiot ovat käyttäneetkin tätä ja ovat vastaamassa apurahahakemuksilla meidän pyyntöömme. Eli rahoitusta on. Herra Taylor kysyi myös rahoituksesta öljy- ja kaasualalla. Tämä hanke ei puutu pelkästään yhteen alaan, vaan tässä halutaan edistää yhteen toimivuutta olemassa olevien tietojärjestelmien, olemassa olevien alojen välillä. Ja tietysti EMSA on auttanut näissä, näissä valmisteluissa jo, ja EMSAn tietopalvelut myös hyötyvät tässä. EMSA saa siis jäsenvaltioilta enemmän tietoja, eli saa näin tukea toimintaansa, vaikka ei saakaan enemmän rahoja, eli se voi silloin valvoa öljy- ja kaasuporausta paremmin. Eli siis lisärahoitusta ei tule, mutta tiedon saanti on parempaa ja näin virastot voivat hyötyä tästä tiedonvaihtoympäristöstä. Ja sitten hyvä, että täällä mainittiin koulutus. Tällä alalla on paljon työtä, sillä IT-järjestelmien uusi sukupolvi, no SISE ei ole IT-järjestelmä, mutta se, se, se mahdollistaa sen, että tiedonvaihtojärjestelmät, IT-järjestelmät pystyvät puhumaan toistensa kanssa, jos tämän näin voi sanoa. Ähm, mutta meidän pitää todellakin koulutuksen alalla tehdä vielä enemmän töitä ja me käytämme olemassa olevia verkostoja mahdollisimman paljon. Joka tapauksessa näin teemmekin. Kiitos paljon kommentista, joka koski Yhdysvaltoja. Olen käynyt myös Yhdysvaltojen rannikkovalvontajärjestelmää katsomassa ja he ovat siellä hämmästyneet, että voi ei, halutaanko eu todellakin jotain tällaista toteuttaa. Siellä on äm, MISE-hanke, Maritime Information Sharing Environment, kehitteillä ja heillä on samantyyppisiä ongelmia jotka kuuluvat, johtuvat ennen kaikkea mentaliteetista, yhteistyön mentaliteetista, vaikka yksi rannikkovalvoja, valvontalaitos on olemassa, niin siinäkin on eri osastoja. 400 viranomaista on hyvä luku, käytän sitä, mutta tietysti jäsen, jokaisessa jäsenvaltiossa pyritään saamaan viranomaiset tekemään yhteistyötä. Yhteistä tiedonvaihtoympäristöä käytetään juuri siihen, että viranomaiset puhuvat keskenään ja jotta linjaavat kulttuurinsa yhteen ja jotta niillä olisi yhteinen ymmärrys operaatioista. Ja olen optimistinen sen suhteen, että 400 viranomaista todellakin löytävät parempaa yhteistyötä. Ja EMSA, Frontex muun muassa, niitä kyllä auttavat tässä tehtävässä. Ei ole helppoa. Ja tietysti tämä oli komissiossa myös pitkä keskustelu tästä vapaaehtoisesta yhteistyöstä, mutta tässä puhutaan eri aloista, joilla on eri lainsäädäntöä ja Tässähän puhutaan myös yhteistyöstä siviili- ja sotilasviranomaisten välillä, joten EU-lainsäädäntö olisi mahdotonta. Eli sotilasalaa ei EU-lainsäädännöllä millään tavalla voi säännellä, ja tässä tehdään myös yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa, jotka kuuluvat alaan viisi, ja tämä on sellainen yhdistelmä, jo, jos, jonka takia val, vapaaehtoinen yhteistyö olisi parasta. Tehokkuuden parantaminen on erityisen tärkeä jäsenvaltioissa, sillä taloudellisia resursseja on yhä vähemmän käytössä tehtävien hoitamiseksi, joten tämä on todellakin hyvä kannustin. Ja Kosta Concordia onnettomuus on sellainen, että varmasti kaikki auttavat, kaikki tulevat paikalle ja en aio nyt tässä tuomita tai sanoa, miten tämä onnettomuus on hoidettu, sillä tähän on pätevimpiä henkilöitä ja uskon, että myöskään tällä yhteisellä tiedonvaihtojen ympäristöllä tätä onnettomuutta ei olisi voitu ennustaa, mutta paremmasta tiedonvaihdosta voitaisiin hyötyä esimerkiksi kun katsotaan maahanmuuttovirtoja Välimerellä ja tässä on myös yhteys sotilasyhteistyöhön, sillä, sillä sotilasalalla on paljon yhteistyötä, joka, joka aloitetaan rajalla. Soti, sotilasviranomaiset toimivat avomerellä ja heillä on tietoja käytössään aikaisemmin, joten SISE voi tässä auttaa, ennen kaikkea parantaa siis siviili- ja sotilasviranomaisten yhteistyötä. Ja tämä voisi myös ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja ihmisen hukkumisia. Tässä hankkeessa ei ole kyse sotilasoperaatiosta tai rajavalvontalainsäädännöstä tai rajavalvontatoimista, sillä tässä ei ole kyse lainsäädännöstä ja siitä, että muutettaisiin näitä aloja, jotka osallistuvat, mutta kuten sanoin, sotilasalalla on sellaisia tietoja käytössä, joita tarvittaisiin myös siviilialalla ja jotka auttaisivat myös siviilioperaatioissa. Ja joissakin jäsenvaltioissa, kuten esimerkiksi Ranskassa, on siviilioperaatioita, esimerkiksi rannikkovalvontaoperaatioita, ja siksi on tärkeää, että sotilas-siviilialat tekevät yhteistyötä. Ja sitten ammattijärjestöjen osallistumisesta, siitä voin sanoa vain vähän, sillä tässä on kyse julkisviranomaisten yhteistyöstä, joten emme ole ulottaneet keskusteluja eh, julkisviranomaisten ulkopuolelle. Olisi hyödyllistä kyllä käydä keskustelua siitä, miten merivalvontaa tehdään. Ja toivottavasti tämä hanke kannustaakin ihmisiä jo tekemään juuri niin. Kiitos. Tein verheen ja Claudia Montere de Acolle en antanut puheenvuoroa. Nyt hän saa sen. Obrigada, senhor presidente. Ainda bem que se lembrou de... Kiitoksia puheenjohtaja, että muistitte vielä minuakin ja sain puheenvuoron. Minä haluaisin kiittää Euroopan komissiota alustuksesta, jonka juuri kuulimme. On erittäin tärkeää, että me puhumme tällaisesta mekanismista merikysymyksissä. Me tarvitsemme strategiaa meriympäristönkin kehittämiseen. Me suuntaamme katseemme merille, jotka yhdistävät paljon eri yhteisöjä. Kiitos komissiolle siitä, että ovat suunnanneet katsensa merelle. Ottanut esille myös meripolitiikan tavoitteet. Minulla olisi pari kysymystä vielä. Siseohjelman vahvistamisessa ehkä voitaisiin miettiä kolmansien maiden osallistumista. Eikö ole tärkeää saada sinne mukaan muitakin kumppaneita, koska merillä uhat ja vaarat eivät tunnusta rajoja. Entäpä sitten meriturvallisuusviraston rooli ohjelmassa, koska tässä on tiettyä päällekkäisyyttä. Tehän tiedätte, että tiedonvaihdon yksi esteistä johtuu nimenomaan rakenteista, siitä miten viranomaiset toimivat jäsenvaltioissa. Miten päästä näistä vaikeuksista ja voidaan vielä prosessia kohentaa? Kiitos. Yksi lisäkysymys vielä. Muistan Vili Fitchikin, joka oli täällä valiokunnassa monta vuotta, ja hän sanoi aina, että Saksassa ulkoministeri, talousministeri, ympäristöministeri, liikenneministeri ja puolustusministeri, kaikki vastaavat meriturvallisuudesta ja sitten osavaltiotasolla sama homma, niitä on 16. Ja hän sanoi aina, että Schleswig-Holstein on ainoa osavaltio, ja hän tulee tuossa osavaltiosta, joka, joka halusi jättää tämän monitasoisuuden ja ja sitten luoda yhden yhteispisteen kaikille näille, mutta liittotasolla tätä mallia ei noudatettu. Ehkä tästä voitte sanoa vielä jotakin. Näistä kolmansista maista tällä hetkellä ei, he eivät osallistu, sillä jäsenvaltiot halusivat tämän rajoittaa jäsenvaltioihin ja Euroopan talousalueeseen, ja Norjan kanssa tietysti tehdään yhteistyötä, sillä heillä on paljon kokemusta tällä alalla, mutta ei siis kolmansien maiden kanssa tehdä yhteistyötä, sillä tämä olisi hyvin vaikeaa. Yhteistyö olisi peräti mahdotonta, jos otettaisiin kolmannet maat mukaan. Ja sitten meriturvallisuusstrategia on nyt hyväksytty ja siinä on myös kolmansien maiden yhteistyön mukana esimerkiksi tuki kolmansille maille merivalvonnan suhteen. Niitä autetaan suojelemaan kriittistä infrastruktuuria esimerkiksi. Eli on muita tapoja saavuttaa nämä tavoitteet. Ja sitten rakenteista. Me emme ole puuttuneet rakenteisiin, ei myöskään tässä tiedonannessa, sillä tämä kuuluu kansallisen toimivaltaan. Jokainen jäsenvaltio voi päättää itse merivalvontarakenteestaan. Voin kuitenkin sanoa Kramerin esimerkin takia, että on tietysti liikettä samantyyppisiin rakenteisiin ja tämä johtuu osittain esimerkiksi eurosuudesta EU-lainsäädännöstä. Eurosurin toteuttamisellähän on eurooppalainen koordinointikeskus ja muut viranomaiset voivat osallistua tähän, jos haluavat ja jäsenvaltiot ovat useassa tapauksessa päättäneet, että haluavat muidenkin viranomaisten osallistua. Kun katson esimerkiksi Saksaa, niin Wilhelmshavenissa, anteeksi, Cuxhavenissa rakennetaan meritietokeskusta, jossa rannikkovalvonta ja muut viranomaiset, viranomaiset on keskitetty yhteen pisteeseen ja tämä malli tällaisesta yhteisestä paikasta on nyt otettu käyttöön melkein kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tämä on ehkä, tai hienomman esimerkin olen nähnyt, nähnyt tässä, tästä Hollannissa, mutta on moniakin jäsenvaltioita, jotka ovat menneet tähän suuntaan ja jotka jakavat sekä samat tilat että jakavat myös tietoja, mutta jokaisella viranomaisella on omat oikeudelliset puitteet, joita niiden pitää noudattaa. Ja siksi tässä pitää ottaa huomioon myös kansallinen lainsäädäntö sillä kansallinen lainsäädäntö tai perustuslaki myös rajoittaa valvontaviranomaisten toimintaa. Toivottavasti tämä selkeyttää asiaa, mutta tämä on aihe, josta, jonka suhteen olisi hienoa, jos Euroopan parlamentti edelleen tarkastelisi sitä ja kiinnittäisi huomiota yhteistyön parantamiseen. Me voimme vielä parantaa kaikkea paljonkin yhdessä. Kiitos. Näin tämä esityslistan kohtaan käsitelty loppuun ja siirrymme kohtaan kuusi. Keskustelu komission kanssa Euroopan strategisten investointien rahastosta. Tämä kohta ja seuraavakin esityslistan kohta käydään suljetuin ovin valiokunnan. Jäsenet voivat tähän siis osallistua, mutta äh, yleisölle tämä kokouksen osa ei ole avoin, joten pyydän teitä nyt lähtemään salista. Pidämme kaksi-kolme minuuttia taukoa tätä varten.